Kolegi. Oletteko kollegat valmiina? Meillä on äänestys ohjelmassa. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Molto bene. Come sapete il voto della Hyvä, niin kuin tiedätte, äh, kollega Soanan äänestys on lykätty. Meillä on kaksi aihetta äänestettävänä. Ensinnäkin Sofia Ribeiron aihe, hän on jo paikalla. <clears throat> Ja toinen äänestys on Angelique Dylaen aihe. Hänkin on paikalla. Hienoa. Kollegat, jos olette valmiita, kortit ovat koneissa, niin voimme aloittaa äänestyksen. No niin. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvä, hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Kompromissi kaksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja sitten kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Kompromissi kolme. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Bene. Komplimentti. 30. Onneksi olkeen 30 puolesta ääntä. Ja sitten kompromissi 4. Äänestys alkaa. Kompromissi 4. Votazione in corso. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvä. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Kompromissi 5. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Kompromissi 6. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No hyvä. Ja sitten kompromissi 7. Äänestys alkaa. Kompromissi 7. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvä. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Kompromissi kahdeksan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 16. Kaputo ja muut. Nimenhuutoäänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Oppo. Compromesso 18. Ah, continuiamo. Andiamo. Ja sitten tarkistus 18 puolesta. 18 Scott ja muut. to vote, to vote for the second part. It was... Uh, C'era una richiesta di voto. Nyt pyydetään äänestystä toisesta osasta, eli sihteeristö sanoo, että 18 pitää äänestää. 18 puolesta. Vastaan. No niin, koneella, hyvät kollegat, äänestys alkaa. Tarkistus 18. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten tarkistus. Eh, niin, tulos oli 12 puolesta ja 19 vastaan. Ikävä kyllä kone ei toiminut kunnolla. Ja sitten tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Sanoisin, että hylätty. No niin, tarkistetaan koneella. 28. Votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32, 32 huittama puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. Tulos ei ole selvä. Koneäänestys, tarkistus 35. Vai, chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta, 19 vastaan. 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Sanoisin hylätty. Sama enemmistö. 37 puolesta vastaan Tyhjää. No niin, koneäänestys ei ole selvä. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selkeä tulos. 38 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. Tarkistus 70 Nekovilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 71. Ei. Raukeaa. 72. Nekovilta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 75. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 76. Puolesta. Vastaan tyhjää. Sanoisin hylätty, mutta tarkistetaan. 76. Äänestys alkaa. 76. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 vasta ääntä. 79 kapuutolta puolesta vastaan, tyhjää, sanoisin hylätty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt loppuäänestys näin muutetusta lausunnosta koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Ja menemme toiseen äänestyskohtaan. Angelique Dylae on valmistelija. Haluatteko puheenvuoro, Angelique? Voimme äänestää suoraan. Selvä. pieni hetki, kun sihteeristössä haetaan oikea henkilö paikalle. Hienoa, Klara. Pronti. Oletteko valmiina? No niin, äänestämme kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta. Valmiina? No niin, Kompromissi viisi. Eikö niin? Kompromissi viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onko kaikki kunnossa? No niin, selvä enemmistö. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Kompromissi neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Kompromissi 7. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 47. Viegas. Nimenhuuto äänestys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kompromissi kahdeksan. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta. Nimenhuuto äänestys puolesta. ei vain kättä nostamalla. Hylätty. 65 Dantin puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 68 Pudalta puolesta Nostakaapas käsiä vastaan. Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistetaan koneella. 68. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. 69. Edelleen kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 9. Äänestys alkaa. Kompromissi 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Kompromissi 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 83 Nekovilta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 11 Äänestys alkaa. Kompromissi 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 85. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 97 puolesta. Nostakaapas hyvin kättä vastaan. Hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdatus on kappaleet, kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se, seitsemän Dantean puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän Scottilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi Äänestys alkaa. Kompromissi kaksi Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onneksi olkoon valmistelijalle. Angelique, haluatteko käyttää puheenvuoron? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka osallistuivat näihin kompromisseihin. Ja olen todella iloinen äh, viljelijöiden tuottajien puolesta, joille nyt pystymme avaamaan myöskin uusia näkymiä sitä kautta, että täällä äh, olemme tässä valiokunnassa ja parlamentissa edistäneet näitä kilpailuoikeuksia. Kiitos. Onnittelut ja kiitos, Angelique. Siamo all'ultimo punto all'ordine del... Ja sitten viimeinen kohta esityslistalla on yhteinen kuulemistilaisuus Agri- ja kontvaliokuntien kesken. Aiheena kokemuksia liideristä. Jokunen minuutti vielä taukoa, koska täytyy vielä odotella äh, talousarvon valvontavaliokunnan kunnan puheenjohtaja Gressleä paikalle, eli muutaman minuutin tauko. Me olimme aivan liian nopeita. Äh, Kont-valiokunnan puheenjohtaja ei ole vielä saapunut paikalle.